Herr Präsident! Puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Voitte istuutua jo aivan huoletta. Olemme kaikki nähneet teidän kylttinne. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, kulttuan herra Korvin Mikkeä työjärjestyksen kohdassa 166 mukaisesti olen päättänyt, että tälle edustajalle seuraamuksia hänen kommenteista, jotka ovat olleet hyväksyttäviä tai esitti afrikkalaista maahanmuuttajista täysistunnossa 7. kesäkuuta. Tänään seurauksena hän menettää oikeutensa päivärahoihin kymmeneltä päivältä ja hänet, eh, häneltä ei ole oikeutta osallistua parlamentin toimintoihin ja sen toimintoihin viiden päivän ajan. Tämä eh, seuraamukset toteutetaan 12. syyskuuta lähtien. Tämä päätös on eilen ilmoitettu herra Korvin Mikelle. Tänään minulle kerrottiin, että tänä aamunakin hän Korvin Mikke puheenvuorossa, jonka hän käytti, esitti kommentteja, jotka tullaan tutkimaan. Ja, ja jos ne ovat luonteeltaan rasistisia, ne tulevat johtamaan samankaltaisiin seuraamuksiin. Näin. Nyt me tulemme äänestyksiin. Äänestämme ensiksi tilanteesta koskee henkilöitä, joilla on albinismi Afrikassa. Ja tässä keskustelussa edustajan kommentit muuten esitettiin ennen kaikkea tilanne siis Malavissa ja nyt nimenhuutoäänestyksellä